Minun vuoroni ei ole olla puhemiehenä, mutta kun nyt täällä teemme Espanjan televisiolle ohjelmaa tästä, ja valitettavasti varapuhemies, joka on nyt vuorossa, ei ole paikalla ja jotta keskustelu ei tästä lykkääntyisi, niin ja komissaari Kallaskin on paikalla, niin minä tässä sitten näin spontaanisti vapaaehtoisesti keskustelun aloittamiseksi, kun Hanna kollega Karas saapuu paikalle. Joku kollega pyytää, eräs kollega pyytää. Mitä haluaisitteko? Niin, mitä, onko tämä pyyntö? Kyllä. Olkaa hyvä. Herr Präsident, vielen Dank. Gratulieren Kiitoksia ja onneksi olkoon tästä televisio-ohjelmasta. Minä haluaisin vain lykätä omaa esitystäni. Por haber casado hábilmente el ojo del presidente. Niin, te nyt siinä todella minun silmäni teihin osui, kun nyt halusitte puheenvuoron käyttää. Ensimmäinen